tyhjää, hylätty. 287 ja 49 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Agri 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 288. 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 291 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 292 ja Agri 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 293 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 299 ja Agri 55 yhdessä, koska ne identtiset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 305 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 337 puolesta 337 kollega Piedicini, Fronte ja Eevi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 338 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 339 ja Agri 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 340 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 67 agri puolesta vastaan tyhjää hylätty. 341 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 342 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 347 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 348 ja akti 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 349 ja akti 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 350 ja agri 71 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 351 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 359 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 362 puolesta vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Olette väsyneitä. Äänestys alkaa. Olette kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 22 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty.

tyhjää, tarkistetaan. Olette kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi 375 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 376 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 377 ja Agri 73 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 378 yhteen sopiva puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 379 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 380 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 381 ja 382 ja Agri 74 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 399 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 400 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Nesta 1 ja Agri 76 puolesta vastaan tyhjä hyvä, hylätty. 402 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Agri 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 405 puolesta vastaan tyhjää hyl- hylätty. 406 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 407 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 408 ja 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 410 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 411 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Akri 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 418 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Agri 81 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Agri 82 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 419 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Agri 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 421 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljästä kaksikymmentäkaksi puolesta vastaan tyhjään hylätty. 423 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No tarkistetaan. Neljästä 23 tarkistetaan. Olette kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 424 se raukeaa. Seuraavaksi kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 435 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 436 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Olette kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. Yhdellä äänellä. Kompromissi 31 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 33 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 92 yhteensopiva puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 458 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Oletteko kaikki äänestäneet, äänestys päättyy, hyväksytty. 459 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 45 puolesta vastaan tyhjää. Olen pahoillani, mutta vihreällä ja GUE on ihan mahdotonta ymmärtää, kun ette nosta käsiänne. Tarkistetaan. Olette kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Selvä enemmistö. Pyydän anteeksi. Seuraavaksi 461, 462 ja Agri 93 puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. 46 puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. 464 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 465 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 466 akri 95 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 467 puolesta vastaan tyhjää

vastaan tyhjää tarkistetaan. Olette kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Yhdellä hänellä. Seuraavaksi Agri 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 100 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 472 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 473 ja 101 identiset puolesta vastaan ty- tarkistetaan. Olette kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 474 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 102 Agrilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Olette kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 475 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 476 ja 203 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Hylätty. Tarkistetaan. Olette kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Anteeksi, hyväksytty. Tarkistus 48 puolesta. Vastaan. Tyhjää tarkistetaan. Olette kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 49 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 50 puolesta. Vastaan. Tyhjää tarkistetaan. Olette kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 477 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 478 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 481 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 104 agrilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 482 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhteen sopivan 483 kanssa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 484 puolesta ja 484 ja 493 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 107 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 494 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 495 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 496 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 497 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 498 ja Agri 108 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 499 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 500 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 501 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 502 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 503 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 504 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 505 ja 506 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 507 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 508 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 509 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 510 puolesta vastaan tyhjää hyvä hylätty. 511 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 512 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 513 13 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 514 puolesta vastaan tyhjä hyvä, hylätty. Kompromissi 34 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 35 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi 36. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 37. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 563 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 562 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 561. Sitten pitää äänestää tarkistusta 50, 162 toinen osa kollega Liiseltä, joka on yhteen sopiva 563 ja 562 kanssa. Sihteeristä sanoi, että meidän täytyy äänestää siitä. 561 toinen osa. puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 564 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 565 ja Akti 111 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 566 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Meillä on yksi SND-läinen liikaa. Meillä on yksi SND-läinen liikaa. Hyvä. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. yksi kollega Liiseltä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 592 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Olette kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. Hyväksytty. 593 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 64 puol- yhteensopiva puol- puolesta vastaan tyhjä tarkistetaan. Olette kaikki äänestäneet, äänestys päättyy, hyväksytty. Seuraavaksi 598 kollega Pokilta. 598 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Olette kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. Hylätty. 597 ja Agri 118 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Agri 118 toinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 599 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alt 119 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 600 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 601 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 602 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 603 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 65 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 604 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 26 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 615 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 616 ja Akrista 22 identiset puolesta vastaan tyhjää hylätty. 617 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Olette kaikki äänestäneet, äänestys päättyy, hylätty. 619 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 33 vastaan 33. 618 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 620 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 621 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 622 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 623 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 624 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 626 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 627 puolesta vastaan tyhjä hylätty. a 123 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 27 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 641 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 642 aggressiota 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 644 ja aggressiota 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 643 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 645 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Olette oikein äänestäneet, äänestys päättyy. Hyväksytty. Aakri 130 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 28 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 655 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 656 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 657 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 658 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 669 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 662 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 663 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Olette kaikki tarkist- äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. 664 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 665 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 666 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Olette kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. Hylätty. 667 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Oletko kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. Hylätty. 668 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 669 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 670 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 671 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 672 ja 673 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 674 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 675 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 676 ja 677 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 678 ja 679 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Olette kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. Hylätty. 33 vastaan 33. 680 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 681 puolesta vastaan tyhjää. Ei ääntä ECRltä. Hm, en pahoillani. Tarkistetaan. 681. tarvitsen kaikkien poliittisten ryhmän tuen. Me olemme väsyneitä, mutta kuitenkin. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 682 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 683 ja Agri 134 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 684 ja Agri 135 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 686 ja Agri 136 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 687 siis puolesta vastaan tyhjää hylätty. 688 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 689 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Olette kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 72 puolesta. 72 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Olette kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 692 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 693 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. No tarkistetaan. Kyllä se on hyväksytty. Olette kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. Mm. No, onnekas olitte. Hylätty. Tarkistus 75. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 694 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 80 puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Tarkistus 700, toinen osa, edustaja Kaadenpahilta puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. 709 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 38 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 732 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 733 yhteen sopiva puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 735 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 736

743 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 744 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 745 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 772, toinen osa kollegoilta Liise, Dantin ja Delay. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 775 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistetaan. Olette kaikki äänestäneet, äänestys päättyy, hylätty. Kompromissi 15. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 14. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 784. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 787 puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Olette kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. Hylätty. 788 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Tarkistus 788. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistukset 797 ja 798 identtiset puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 799 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 800 puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. 801 puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. 850 puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. 802 puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. 803 puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. 804 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Kompromissi 16, puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Tarkistus 821 ja 829 ovat identtiset puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 830 puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. Kompromissi 17 puolesta, vastaan, tyhjä, Hyväksytty. Agri 154. Puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. Oletko kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 859 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Agri 155 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 860 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 861 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 862 puolesta vastaan tyhjää hylätty. sata puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 867 puolesta vastaan tyhjää hyväksy, hylätty. Agrista 56 ja 868 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Tarkistetaan. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 869 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 870 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 157 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 101 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 871 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 872 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 873 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 874 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 875 puolesta vastaan tyhjä, hylä, hyväksytty. 876 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Agri 159 puolesta vastaan tyhjä Sosialistit. Puolestako? Puolesta hyväksytty. 893 ei se raukea. Seuraavaksi 889. 889 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 860 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 890 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 891 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 292 puolesta vastaan tarkistetaan. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 103 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 104 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 894 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 895 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 105 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä hylätty. kahdeksan puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 899 ja Agrista 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 900 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 901 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 902 puolesta 902 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 904 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 905 ja Agri 166 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 906 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 907 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 909 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 910 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 910 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 911 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 912 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Voimmeko äänestää 913-916 yhtenä ryhmänä? Kyllä, yhtenä ryhmänä. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 106 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 918 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 900 19 ja 367 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 920 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 921 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 168 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 922 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Olette kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. 923 puolesta vastaan tarkistetaan. Hylätty. 924 puolesta vastaan

Tarkistetaan. Olette kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. kolmekymmentä puolesta vastaan Tyhjä. hylätty. Agri 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 933 ja Agri 170 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 934 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 936 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 937 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Oletko kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. Hyväksytty. 938 puolesta vastaan tyhjää. Sanoisin, että hyväksytty, mutta tarkistetaan. Olette kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. Hylätty. 939 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 940 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Olette kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. Hylätty. 941 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 942 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 943 puolesta vastaan puolesta vastaan tyhjä tarkistetaan. Olette kaikki äänestäneet, äänestys päättyy, hylätty. 944 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 945 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 946 puolesta vastaan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 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 111 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 112 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 113 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 114 puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 115 puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 116 puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. Agri 3 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 119 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 118. Yhteensopiva puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 120 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 121 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 122 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 123 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 124 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 125. Ei, 124 on hylätty. 125 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 126 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Agriviisi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 127 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 129 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 128 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 130 ja Agri 6 identtiset puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 131 puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 132 puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 133 puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 134 puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 135 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 136 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 137 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 138 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 139 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 140 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 141 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 142 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 149 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 150 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 151 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Agri 9 puolesta, vastaan, Tyhjä. hyväksytty. 155 puolesta, vastaan, tarkistetaan. Sata, 153 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 154 puolesta. Anteeksi, 154 raukeaa, 156 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 157 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 158 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 161 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 159. Ei. Agri 10. Agri 10 puolesta, vastaan, Tyhjä. hyväksytty. 160 puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kolme. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 162 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 164. Ja Agri 11. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 165. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Agri 12 puolesta. Ei, se raukeaa. Agri 12 raukeaa. 68 pietikäiseltä puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 171 Jaarilta puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Agri 13 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Agri 14 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 173 puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Olette kaikki äänestäneet, äänestys päättyy, hylätty. 174 puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 175 puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 176 puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 178 puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 177 ja Agri 15 yhtenä ryhmänä puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 179 puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. 180 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 181 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 187 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 4 puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Olette kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. 182 puolesta vastaan tyhjä, Hyväksytty. 183. Anteeksi, sanoi puheenjohtaja. 185. Edelliset raukeavat. 185 puolesta vastaan tyhjä, Hyväksytty. 186 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 188 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 19 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 189 puolesta vastaan tyhjä, Hyväksytty. 192 puolesta vastaan tyhjä, Hyväksytty. 190 puolesta vastaan tyhjä, Hylätty. 193 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Agri 20 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 194 raukeaa. Viimeinen sivu. 195 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Olette vaikka äänestäneet, äänestys päättyy hylätty. 196 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 197 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 31 vastaan 31. Agri 22 puolesta vastaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 198 ja Agri 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 199 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Olette kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. 201. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 200. Puolesta. Vastaan. tyhjä, Hyväksytty. 202. Puolesta. Vastaan. tyhjä, Hyväksytty. Tarkistus 6. Puolesta. Vastaan. tyhjä hyväksytty. Ja nyt äh, esittelijällä on puheenvuoro. Euh, niin, suurkiitokset kaikille kollegoille kärsivällisyydestä. Kiitokset myös puheenjohtajalle. Onhan aika vaikea tehtävä näin suurta joukkoa tarkistuksiakin hallinnoida. Kiitokset äh, siis kaikille kollegoille ja erityisesti varjoesittelijöille kaikki, kaikkien ryhmien varjoesittelijöille. Kaikenlaisia kompromissiehdotuksia oli. Siihen kului runsas määrä erinäisiä työryhmän kokouksia. Tutkailimme aika monimutkaisia artikloita yhdessä, joten kiitos teille kaikille tosiaankin tämän, tästä hyvästä ilmapiiristä ja erinomaisesta yhteistyöstä. Ja nyt todellakin olemme saaneet tässä eh, nähdä todellista ryhmätyötä että su- suuret kiitokset. Minä en nyt sitten tänään oitis aio pyytää teiltä neuvottelumandaattia tätä tekstiä varten, koska toivon, että tämä menisi tietysti täysistuntoon ja hyväksyttäisiin siellä, koska tämä on niin merkittävä teksti ja siinä on niin suuret kansanterveyshaasteet pelissä. Ja toivon, että kaikki kollegat voisivat käyttää puheenvuoron, ei pelkästään tämän valiokunnan jäsenet. Joten minä tahdon tietysti täysin noudattaa lainsäädäntömenettelyä sekä myös korostaa parlamentin roolia, enkä halua tässä vetäytyä syrjään mistään julkiselta, julkiselta keskustelulta. Meidän täytyy todellakin saada tämä sitten täysistuntoon joko maaliskuussa tai huhtikuussa keskusteltavaksi. Ja vielä kertaalleen pikuista viestiä haluaisin viedä eteenpäin. Me olemme siis valtavasti tehneet työtä tuloksen eteen. Ja tiedän kyllä että kuten kaikki, mikä tahansa kompromissi on tietenkin juuri sellainen, että se vaatii paljon työtä osakseen, mutta ei se välttämättä kuitenkaan ilahduta ihan kaikkia, mutta kuitenkin tässä nyt on yritetty saada aikaan sellainen kaikkien intressejä palveleva kokonaisuus. Ja minä olen kovin iloinen siitä, että olemme saaneet tämän työn valmiiksi. Me olemme yhdessä sen tehneet. Hyvin monimutkaista ja hyvin vaikeaa haasteellista työtä oli ja toivon, että tämä voi sitten täysistunnossa tulla hyväksytyksi ja voimme se saada aikaan vahvan, johdonmukaisen ja hyvin luettavan, ymmärrettävän tekstin. Ja näin sanoin, koska kansanterveyshaasteethan tässä ovat juuri ytimessä. Eli jos me menemme tämän, viemme tämän nyt täysistuntoon, niin toivon, että kaikki toimivat siellä hyvin vastuullisesti, jotta me emme uudelleen ja uudelleen järjestelmällisesti tuo aina kaikkia tarkistuksia uudelleen käsiteltäväksi, jotka on jo tänään hylätty. Ja näin sitten ajaudumme yksi kaksi täysistunnossa sellaisen tekstin, joka on kadottanut tasapainonsa ja on harhaanjohtava. Olen todella ö, tyytyväinen nyt tähän, mutta toivon, että me emme nyt sitten taas kyseenalaistaisi kaikkea sitä työtä, jota tähän mennessä on saatu tehtyä. Ja suuret kiitokset kaikille varjoesittelijöille, kaikille poliittisille ryhmille todellakin ja myös kaikille neuvonantajillemme ja asiantuntijoillemme. No niin, tämä varmasti riittääkin ja toivon puheenjohtaja, että jos kollegani, kollegoilleni vain käy niin toivon, että voisimme välittää tämän tekstin äänestettäväksi täysistuntoon. Ja suurkiitokset totisesti teille kaikille yhteistyöstä. <laughs> Okay, we have now... Selvä. Nyt olemme päässeet loppuäänestykseen. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Näin ollen äänestämme esityksestä. Koneellisesti äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Niin niin Now we go. Nyt sitten siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Meidän on nyt määrä keskustella tai pikemminkin äänestää. Ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevasta yhteisön lupa- ja valvontamenettelystä ja Euroopan lääkeviraston varustamisesta annetun asetuksen muuttamisesta. Kyse on tänään Chechkun lausunnosta. Tarkistus 24. Tähän on suullinen tarkistus. Vastustaako sitä kukaan? Sitä, että tähän tehdään suullinen tarkistus? Ei vastusta joten voimme äänestää puolesta. Kiitos vastaan, että tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 25. Suunnin tarkistus, että vihreät ovat pyytäneet. Vastustaako kukaan? Kiitoksia. Voimme äänestää puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 26. Suomen tarkistus, jota ehdottaa kansanpuolen ryhmä. Vastustaako kukaan? Ei. Kiitos paljon. Puolesta äänet siinä tapauksessa vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 27 ja 28 yhteen ryhmänä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kuusi agrivalikunnalta puolesta vastaan hylätty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt sitten tarkistus 29, johon on suullinen tarkistus. Vastustaako kukaan suullista tarkistusta? Ei ilmeisestikään, joten äänestämme tästä puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 33. Jälleen kerran suullinen tarkistus SND ja EPP-ryhmiltä. Vastustaako kukaan? Ei. Hyvä. Tarkistus 33 siis puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Nyt sitten Agri 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkoitus 6 puolesta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 ja Agri 10, jotka ovat identiteetti puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 on vedetty pois, joten 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Anteeksi, 11 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 12, 46 ja Agri 12 yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 47, ei kun ö, tarkistus 30, 13 vastaan pois vastaan tyhjää hyväksytty 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 14 puolesta vastaan ja hylätty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Johdus kappaleet Agri 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus tai äh, Agri 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 1 ja Agri 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 19. suurina tarkistuksella. Vastustaako kukaan suurista tarkistusta? Ei. Hyvä. Joten äänestään puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 20 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 21. Kohta kohdalta. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkoitus 22. Kohta kohdalta äänestystä on pyydetty ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 23 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Näin ollen esittelijä saa puheenvuoron. Okay. Final vote. Esittelijä ei halua, joten loppuäänestys tästä koko näin muutetusta ehdotuksesta. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten lainsäädäntö päätöslauselma esityksestä. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hyväksytty ja onnittelut esittelijälle. että kollegat, olemme päässeet nyt äänestyksen loppuun. Herra Bertolini WHOsta saa nyt pitää esityksensä. Meillä ei ole aikaa keskustella varten, mutta kenties on kuitenkin tärkeää, että kuulemme tämän esityksen ja sitten myös vaiheessa toivon mukaan meillä on aikaa tästä keskustella joskus toiste. Dear colleagues, we... Arvon kollegat, aloitamme välittömästi nyt sitten seuraavan aiheen käsittelyn. Ja saman tien annan puheenvuoron herra Bertolinille, joka tulee maailman terveysjärjestöstä. Hän pitää, pitää alustuksensa siinä ajassa, joka meillä on vielä jäljellä. And, uh, I will try to be as... Kiitos puheenjohtaja. Pyrin puhumaan mahdollisimman lyhyesti. Niin voinko saada nyt nuo kuvat näkyviin? Yeah. Okay. Um, does he move? Otherwise, you can push. Okay. Um, I will talk about... No niin, siis lyhyesti kerron teille nyt tästä kansanterveysasioiden hätätapauksesta, eli Zika-viruksesta. Ja seuraava kuva. Niin, Zika-virus on virustauti, joka tarttuu AIDS-tyyppisestä hyttysestä ja vain yksi neljästä tartunnan saaneesta osoittaa oireita ja oireet ovat aika mm, lieviä, kuumetta, ihottumaa, lihas- tai nivelkipua ja silmän sidekalvon tulehdusta ja niin poispäin. Tähän ei ole hoitoa eikä rokotusta. Ja tässä on nyt huolestuttu asiasta, kun on havaittu, miten tämä liittyy pienpäisyystautiin ja mikrokefaliaan. Ja tätä mikrokefaliaa on havaittu sellaisilta alueilta, joissa zikavirusta on. Ja myös tuo GPS-oireyhtymä, Guillain-Barreen oireyhtymä, joka on oireyhtymä, joka luo eh, hermostojärjestelmän heikkoutta. Suurin osa Zika-tartunnan saaneista on saanut tämän tartunnan hyttysen välityksellä. Ainoastaan hyvin vähän todisteita on muista tartuntamuodoista. Seksuaalisesti tämä mahdollisesti saattaa tarttua, mutta tästä on ainoastaan vain yksi mahdollinen tapaus esitetty ja tämä yleensä miehistä naisiin, miehistä, jotka ovat saaneet tartunnan ja välittävät sen sitten eteenpäin. Ja tästä on kolme tapausta tiedossa. Zika-virus voi myös veren siirroissa tarttua toiseen ihmiseen. Ja pääsuojakeinot Zika-virusta vastaan ovat seuraavat, eli siis hoitoa ja, vars- ja rokotusta ei ole. Täytyisi käyttää karkottimia, kaikenlaisia muitakin karkottimia kuin hyttysille muutenkin on, ja vaaleita vaatteita, ja sulkea ovet ja ikkunat, ja käyttää verkkoja, moskiittoverkkoja, ja erityisesti myös tyhjätä tai päällystä kattaa tuollaiset säiliöt, joissa on vettä. Ja näin nämä hyttyset eivät pääse sikiämään. Ensiksi vuonna 1947 apinoista löytyi tämä tauti Ugandassa ja on kiinnostavaa katsoa, miten se on tästä kehittynyt eteenpäin. Se siirtyi Länsi-Afrikaan aika pikapuoleen tuon ensimmäisen löydyn jälkeen, sitten Aasiaan ja sieltä Indonesiaan ja muille saarille, jonka jälkeen tauti jatkoi kulkuaan Guamiin ja Tyynen valtameren saariin vuonna 2007 ja Ranskan Polynesiaan tuossa vuosilta 2013 ja 2015 ja sitten tuonne eh, eh, eh, Chilen saaristoon ja sen jälkeen Etelä-Amerikan maihin. Ja tässä nyt on kokonaiskuva siitä noista alueista, joihin tuo tartunta on levinnyt. Ja tässä on muutamia maita lueteltuna Amerikan mantereelta ja myös Kaakkois-Aasiasta ja Tyynen valtameren seudulta. Tästä näkyy se, miksi me olemme nyt ajautuneet tähän hätätilaan Brasiliassa on ensimmäiset tapaukset havaittu viime vuoden toukokuussa. Ne taas toukokuussa hetken kuluttua vahvistettiin ja seuraavaksi tuo GBS oireyhtymä löytyi Bahiasta elokuussa ja Kolumbiasta löytyi ensimmäiset tapaukset tai raportoitiin ensimmäiset tapaukset lokakuussa ja pienipäisyystapauksia, jotka on liitetty sikavirukseen, on myös lokakuun lopulta havaittu. Ja sitten 30. lokakuuta tosiaankin saatiin ensimmäiset tulokset siitä, että mikrokefalia on liitoksissa Zika-virukseen. Ja, ja tammikuussa tämä to, todellakin todettiin ja sitten helmikuun ensimmäinen päivä. Tämä määriteltiin kansainväliseksi hätätilaksi. Reilu ne, yli 4000 tapausta Brasiliasta on pienipäisyyttä havaittu ja, ja, ja näitä tapauksia on muutenkin reilusti yli miljoona ja varmasti muitakin on, jotka ovat saaneet tämän tartunnan, mutta oireet eivät näy. Nämä ovat sellaisia tietoja, jotka on oikein syytä tietää. Tammikuussa Brasiliasta saimme nuo 4783 tapausraportointia Brasiliasta. Ja erityisen merkittävää on se, että näistä 1113 tapauksesta, jotka tähän asti on ehditty todella tutkia, on tehty erinäisiä tutkimuksia ja tutkailtu sitten näitä oireita, jotka liittyvät tuohon mikrokefaliaan. Ja näistä ainoastaan 404 on saatu vahvistettua. 709 havaittiin epä, epäilyksenalaisiksi ja edelleenkin 3600 reilust tapausta on vielä tutkimuksen kohteena. Eli vain 404 varsinaista vahvistettua mikrokefeliä tapausta on olemassa. Joka tapauksessa tämä numero on paljon suurempi kuin Brasilian tapausten määrä per vuosi yleensä, joten joka tapauksessa olemme viisi tai jopa kymmenen kertaa suurempien lukujen kanssa tekemisissä kuin yleensä. Ja se osoittaa, miten suuresta tautiesiintymästä on kyse. Näin siis on tietoa siitä, että kyse on zikaviruksesta näissä 400 tapauksessa ja lisäksi haluan korottaa sitä, että Ranskan Polynesiassa, jossa 2013-2014 tuo tauti on esittynyt, niin siellä on ollut tällaisia synnynnäisiä epämuodostumia lapsilla. Eli tässä on epidemia alkanut tuolla Ranskan Polynesiassa ja nyt näitä vastaavia tapauksia tulee Brasiliasta. Ja oikein huomattavaa on tuo yksi tapaus Sloveniasta. Tätä, tässä oli kyse erästä naisesta, joka sai tuon Zika-viruksen 13 viiko, raskausviikolla Brasiliassa ja hän palasi takaisin Sloveniaan ja häntä on ultraäänellä tutkittu 37 ja 8 viikolla ja on havaittu tuo mikrokefalia sikiöllä ja tämä vauva on menehtynyt ja vauvalla, tuolla vauvan ruumiilla oli hyvin pienet aivot, joten tämä on yksittäinen tapaus tietenkin, mutta kuitenkin yksi tutkimustulos parhaiten kuvailtu tutkimustulos joka tapauksessa. Kuten sanoin, niin tammikuun ensimmäinen päivä tänä vuonna julistettiin tuo hätätila, kansainvälinen hätätila, koska epäillään sitä, että zikavirus ja pienipäisyys liittyvät toinen toisiin erityisesti kun katsomme, kuinka paljon näitä tapauksia, mikrokefeiletapauksia on ollut, vaikkei tätä olekaan kaikkia vahvistettu, ja tarvitsemme koordinoitua kansainvälistä vastausta tähän asiaan kansainvälisesti WHO voi joitakin matkailusuosituksia raskaan oleville naisille tarjota ei, ehdotamme, että he eivät matkustaisi näihin tartunta, tar, maihin, joissa tartunta esiintyy. Ja sitten eh, tästä on kyse aivan uudesta tilanteesta. Hyvin monta epävarmaa tekijää todellakin on. Meidän täytyy kehittää laboratoria kokeita, niitä ei vielä ole käytettävissä tämän taudin havaitsemiseen. Me, me olemme kliinisesti seuranneet naisia ja raskaana naisia tästä mikrokefalia-tapauksista, joten me voimme sitten saada tietoa siitä, miten tauti etenee. Ja hyvin suuri ongelma on juuri tuo tartunnan levittäjä, levittäjän valvonta. Eli täytyy miettiä sitä, miten tartunnan levittäjiä voitaisiin estää siirtymästä eteenpäin. Ja myös täytyy desinfektioida lentokoneet, jotka ovat peräisin näistä maista. Ja jos ajattelemme sitten Euroopan aluetta, jos ajattelen nyt sitten henkilöitä, jotka matkustavat Zika-virusalueelta Eurooppaan, niin riski tietenkin nousee. Aedes-hyttysiä ei ole Euroopassa talven aikana, eli siis hyttysiä ei ju- juurikaan havaita, ja näin siksi paraikaa sikaviruksen leviäminen Eurooppaan on erityisen epätodennäköinen, mutta keväällä ja kesällä puolestaan sitten ilmaston lämmetessä, ilman lämmetessä tilanne saattaa muuttua. Tässä on kuvaa CDCltä e, tuosta AEDES Egypti hyttysestä, joka tätä tautia levittää ja levittää myös dengue-kuumetta ja chikungunya-kuumetta ja se on ainoastaan havaittavissa tuolla, tuolla Mustanveren itäosassa mustalla merkittynä. Mutta sitten on vielä olemassa albopictus hyttynen, jota voidaan kutsua myös tiikerihyttyseksi ja se myös chikungunya-tautia levittää ja varmaankin muistatte, että chikungunya tauti oli vuonna 2007 Italiassa äh, havaittavissa siellä oli pari sataa tapausta. Ja tämä hyttynen kyllä on laajalti levinnyt Kreikkaan, Italiaan, Kroatiaan, eteläiseen Ranskaan ja osiin Espanjaan ja myös eri, eristyksissä olevilla asualueille myös tekin tasavallassa, Alankomaissa ja Saksassa. Joten periaatteessa, jos joku näiltä alueilta ää, saapuu Euroopan, Euroopaan ja sillä hänellä on tuon brasilaisen hyttysen tartunta, niin se saattaa sitten lähteä näiden hyttysten kautta leviämään. Mutta näin ei tosiaankaan siis nyt paraikaa alkuukaan ole ja varmasti sitten pyrimme ottamaan toimeen käyttöön kaikkia keinoja tartunnan levittäjien torjumiseksi. Ja tätä olenkin nyt paljonkin tutkinut jo aikaisemminkin, kun kansanterveysjärjestelmät ovat todistuneet toimiin hyvin nopeasti aikaisemmissa tapauksissa, muutamassakin päivässä ja vain muutamia satoja tapauksia Euroopasta on havaittu, eli kansanterveysjärjestelmä on onnistunut eristämään tapaukset aikaisemmin, ja nyt me olemme saaneet seuraavat suositukset, eli noita tartunnan levittäjiä täytyy tarkkailla ja seurata sekä ihan taudin alkualoilla, mutta myös Euroopassa, ja välitietoa täytyy välittää matkustajille siitä, miten täytyy toimia varovaisesti, ja täytyy pyrkiä välttämään perinteisiin keinoihin, keinoin hyttysiä ja lisäksi täytyy kehittää laboratorio mm, mm, mahdollisuuksia havaita tuo tauti ja myös edistää tutkimusta ja e, todellakin sitten myös katsoa tämän yhteyttä raskaana, raskausaikaan ja myös rubella sairauteen vihurirokkoon ja mietimme sitten esimerkiksi nuorten tyttöjen rokottamista ja tietysti lentokoneet täytyy puhdistaa ja desinfektioida oikein hyvin. Tällaista ainakin on Italiassa harjoitettu, ehkä muissakin maissa, ja tietoa täytyy tietysti välittää eteenpäin mm, julkisestikin. Ja WHO tukee kaikkia eurooppalaisia valtioita ja olemme valmiita vastaamaan kysymyksiin. Ja meillä on olemassa oikein hyvä verkkosivusto, josta löytyy tietoa, päivitettyä tietoa nykytilanteesta ja tätä sivustoa sitten päivitetään jatkuvasti. Kiitos puheenjohtaja. I think that we have to thank. Uskon, että meidän täytyy nyt kiittää WHta ja herra Bertolinia hänen alustuksestaan näin kokouksen päätteeksi. Olen kovasti pahoillani, mutta tämän päivän äänestys oli todella pitkä. Joten emme onnistuneet sitä lyhentämään ja nyt meidän täytyy päättää tämä kokouksemme. Huomisaamuna aloitamme kokouksen jälleen yhdeksältä, joten voimme ottaa keskustelun syntystä, joten eh, kiitoksia tältä päivältä ja tapaamme jälleen huomisaamuna.